Seuraava asia. Estyslistalla Tcharkovskin ja Galtierin mietintö, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalin jälkeen. Ensimmäinen puhuja on herra Dranskowski, joka on esittelijä. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, I mean boy. Hyvät kuulijat. Voi pojat, ei ollut helppoa olla esittelijänä Erityisesti monet pienistä ja keskisuurista jäsenvaltioista, jotka henkilökohtaisesti vaikuttivat näihin esityksiin, joita teimme. Tämä on yksi niitä harvoja asioita, joissa meillä on aloiteoikeus ja tärkein asia on se, että me emme voi nyt jättää kantamatta tätä vastuuta. Päätimme Roberton kanssa päästä tästä eteenpäin. Äh, vähentää paikkojen määrä, se olisi varmasti väärä signaali. Ja voisimmeko vakavasti ajatella, että me pyytäisimme lisää äh, paikkoja, että se olisi oikea viesti. Se ei ollut myöskään vaihtoehto. Toinen vaihtoehto oli radikaalia järjestelmän muuttamista. Jos haluamme nyt siirtymiä äh, sujuvasti pienistä suuriin, niin mitä suurempi jäsenvaltioon, sitä enemmän kansalaisia yksi edustaja edustaa. Jotkut jäsenvaltiot voisivat menettää enemmän kuin yhden paikan ja toiset voittaisivat paikkoja. Mutta voisiko tällainen radikaali ehdotus mennä neuvostossa tai täälläkään läpi? Päätimme, että Tähän mennessä yksikään jäsenvaltio, sen ei pitäisi menettää yhtään enempää kuin yksi paikka tai että paikkoja ei pitäisi saada lisää. Näin syvällinen muutos voidaan tehdä vain silloin, kun muitakin toimijoiden kysymyksiä käydään läpi institutionaalinen perustamme liittyy tasapainoon juuri sen suhteen, mitä Euroopan parlamentissa ja toisaalta mm, ministerineuvostossa tapahtuu. Radikaali ratkaisu voidaan saada aikaan vain muiden institutionaalisten uudistusten kanssa, ja tärkein on äänestyssäännöt neuvostossa, ja niistähän ei tällä hetkellä ole keskustelua pöydällä. Kuitenkin voin luvata, että tähän asiaan palataan varmasti lähitulevaisuudessakin, jolloin voimme saada aikaan järjestelmän, joka on ehkä vähän pidemmälle menevä. Järjestelmämme tässä talossa, kun puhumme paikkajaosta, liittyy tähän alenevaan suhteellisuuteen. Kysymys on siis kuinka paljon alenevuutta ja kuinka paljon suhteellisuutta, mikä niiden suhde on. Katsoimme historian, missä suuret valtiot menettivät eniten paikkoja ja siksi päätettiin, että tämä kohta täytyy korjata. Viittasimme tässä myös Lama Suuren ja Severinin mietintöön. Se, oli, se meni läpi edellisellä kaudella täällä ja siksi käytimmekin sitä tässä viitekohtana. Siksi toisaalta edustavuus ja toisaalta demografia ovat tärkeitä tekijöitä. Siksi ehdotimme niin kuin teimme. Järjestelmässämme keskisuuret ja pienet jäsenvaltiot, ne ovat yliedistettyinä suhteellisen menetelmän kautta ja jos otamme eh, neuvoston huomioon ja perustuslaillisesti tässä ei olisi paljon järkeä. Kuitenkin vaikka ymmärrän, miksi olette esittäneet tarkistuksia, me esittelijöinä emme voi hyväksyä niitä eh, tarkistuksia, jotka kyseenalaistavat meidän ajattelutapamme pääperiaatteet ja ajattelutavan. Siksi minua sitoo kontvaliokunnan äänestystulos, jotta saisimme tämän menemään läpi myös neuvostossa. Tarvitsemme vahvan enemmistön tueksemme tässä mietinnössä. Ja siksi vaikkakin tiedän, että joillekin tämä ei tule olemaan helppoa, pyydän teiltä tukea kompromissiesityksellemme. Ei sen vuoksi, että tämä on paras mahdollinen kompromissi ihanne maailmassa, mutta minusta meillä ei ole muuta näkyvissä olevaa ratkaisuehdotusta lähitulevaisuudessa. Kiitän tuestanne. Toivottavasti pystymme käsittelemään tämän asian loppuun ainakin tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Gualtieri. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Kollega Traskowski jo hyvin totesi, että tavoitteemme oli se, että saamme aikaan hyvin hankalan ratkaisun perusopimuksen pohjalta. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että Kroatia liittyy EU-hun vielä tänä vuonna ennen tämän kauden päättymistä. Ja meidän täytyy toimia vastuuntuntoisesti. Olemme tehneet ehdotuksen, joka pohjautuu alenevan suhteellisuuden periaatteelle ja meidän täytyy käytännöllisesti ja realistisesti miettiä näitä asioita. Tässä on kaksi vaihetta. Ensin yritetään pitää kiinni periaatteista, joista äänestettiin Lamassur Severinin mietinnön osalta. Eli mitä suuremmasta maasta on kyse, sitä useampaa kansalaista yksi edustaja edustaa. Ja täytyy muistaa, että on vielä muukin periaate, eli nämä maksimi- ja minimimäärät 6 ja 96. Ja tuloksena on se, että paikat jakautuvat hyvin merkittävällä tavalla uusiksi, mutta se ei kuitenkaan tällä hetkellä ole realistista tai soveliasta. Siksi toinen vaihe, jossa poliittisesti kompensoidaan tilannetta ja otetaan huomioon muita periaatteita, eli että kukaan ei saa lisää tai menetä enempää kuin yhden paikan. Tämä on poliittisesti kestävä ja tasapainoinen ratkaisu, niin kuin on käynyt ilmi, koska tämä ehdotus on saanut hyvin suuren enemmistön taakseen perussopimusvaliokunnassa. Ja näin ollen suosittelemme, että tätä ratkaisua tuetaan myöskin huomenna äänestyksessä. Kyse ei ole mistään täydellisestä ratkaisusta, mutta uskon, että tämä nyt voisi olla vähiten epätäydellinen näistä mahdollisista ratkaisusta. Huomisen äänestyksessä katsotaan vielä Ruotsin tilannetta ja Itävallan tilannetta, kuten valiokunnassa on keskusteltu. Ja mehän tiedämme, kuinka arkaluontoisia nämä kysymykset ovat näille kahdelle maalle. Mutta 2014 siellä valitaan ainakin yksi edustaja enemmän kuin viime kerralla. Meidän pitää nyt sitten ehkä pyytää, että Ruotsi tekee uhrauksen, mutta sitten katsoa, miten sen jälkeen toisessa vaiheessa toimitaan. Joka tapauksessa toteaisin, että mitä tahansa täysistunnossa asiasta päätetään, niin meidän täytyy katsoa koko ehdotuksen järkevyyttä. Olisi hyvä siis, jos Euroopan neuvosto hyväksyisi parlamentin ehdotuksen tekemättä siihen muutoksia, koska silloin valtiot alkaisivat käyttää veto-oikeuttaan. Ja tällä tavalla ei sitten löydettäisi ratkaisua, joka oli samanlainen kuin parlamentissa hyväksytty malli. Sitten täytyy ottaa toinenkin asia huomioon, eli se, että Euroopan parlamentti ehdottaa paikanjakomekanismia ja sopimusten uudistamista, jossa käsitellään myöskin neuvoston äänestämismenettelyitä ja jossa otettaisiin käyttöön ylikansalliset listat. Nämä ovat tärkeitä kohtia, joita täytyy käsitellä ja suosittelemme, että meidän pitää vahvistaa demokratia Euroopassa ja tällä tavalla voimme vaikuttaa oikean suuntaan näissä asioissa. Ja pyydämme, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet tukevat näitä ehdotuksia. Kiitos. Kiitos sitten herra Cassini. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää näitä kahta esittelijää, jotka ovat tehneet hyvin hankalaa ja pitkää työtä. Mutta pari yleistä huomiota. Me olemme nyt tiellä. Ja tällä tiellä Euroopalla on kolme tavoitetta, jotka liittyvät demokraattisiin periaatteisiin, EUn rakentamiseen kohti liittovaltiota ja Euroopan laajentumista. Tämä yhteenveto ei ole helppoa, kun mietitään demokraattisia periaatteita ja päätöksentekoa. Nämä mallit eivät ole samanlaisia kaikissa maissa, joten meidän täytyy kiinnittää huomiota myöskin pienimpien maiden tilanteeseen. Ja tästä syystä Lissabonin sopimuksessa on puhuttu alenevasta suhteellisuudesta, ja valiokunnassa tätä on tulkittu niin, että missään tapauksessa asukasluku jos jossain maassa on tietty asukasluku, niin sillä ei voi olla enemmän edustajia kuin toisessa jäsenvaltiossa, jossa on vähemmän asukkaita. Sitten on puhuttu näistä eduista ja uhrauksista tiettyjen jäsenvaltioiden osalta, jotta voidaan ottaa huomioon Kroatian liittyminen EU-hun. Valiokunnassa on yritetty löytää matemaattisia malleja, joita voidaan sitten sitten soveltaa seuraavien laajentumisten osalta, mutta mitään ratkaisua vielä ei löytynyt. Meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla toimitaan niiden valtioiden osalta, jotka menettävät yhden paikan, mutta olisi suositeltavaa, että myöhemmin mietitään sitten tulevaisuudessa perussopimusten muuttamista. Ja olisi toivottavaa, että me sitten lykkää tätä lopullista hyväksymistä. Voimme myöskin uudistaa perussopimuksia ja tarkastella sitten vähän laajemmin näitä kysymyksiä. Meidän pitää katsoa kaikkia tarkistuksia ja uskon, että valiokunnan esittämä teksti tulisi huomenna hyväksyä. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Lainen. Kiitos. Sosiaalisten demokraattien ryhmän nimissä haluaisin kiittää esittelijöitä heidän ehdotuksistaan vuosi ennen Eurooppa-vaaleja oli ainoa mahdollisuus saada laaja enemmistö täysistunnossa juuri toimia tällä tavalla. Euroopan parlamentin kokoonpano on asia, joka edellyttää muutosta. Perusrakenne on nimittäin peräisen ajalta, jolloin parlamentti oli pelkästään neuvoa antava rooli. Suuret maata, vähemmät suuret maata, pienet maat ja vähemmän pienet maata olivat neljä kategoriaa. Nyt meillä on lainsäädännöllinen funktio, joten riittääkö tämä legitiimiyden pohjaksi ja edustuksellisuuden takamiseksi? Ei, me tarvitsemme uuden rakenteen kansalaisten edustuksellisuutta varmistamaan tänne parlamenttiin. Ehdotus on pragmaattinen lähtökohdiltaan. Kukaan ei voita tässä vaiheessa eikä kukaan menetä enempää kuin yhden jäsenen. Tämä oli järkevä lähestymistapa nähdäkseni, kun otan tehdä tilaa uusille kollegoille Kroatiasta. Yleisesti ottaen ihmiset ovat tyytyväisiä, mutta saako sitten meneekö yksi paikka sitten Ruotsilta vai Itävallalta, tämä tällaiset kysymykset selviävät huomenna. Euroopan vaalien jälkeen meidän täytyy välittömästi ryhtyä uudelleen käsittelemään tätä asiaa parlamentissa. Me tarvitsemme tällaisen pysyvän kaavan, jolla voidaan toimia, ja kokonaisvaltainen lähestymistapa lainsäätäjien, kahden lainsäätäjän välille tarvita niin ikään yhteiseurooppalaiset listat, niiden käyttöönotto, tämä jää nähtäväksi, mutta tämä on tällainen väliaikainen ratkaisu ja jatkuva pysyvä ratkaisu täytyy saada myöhemmin aikaan, mutta tällä välin kiitoksia esittely heidän tekemästään ehdotuksesta. Sitten herra Duff. Uh, Puhemies, menneisyydessä parlamentin paikat niitä vaihdettiin jäsenvaltioiden välillä epäreilusti ja, mm, ja hämärästi, yleensä aivan viime vaiheessa, kun hallitusten välinen konferenssi työskenteli. Nyt kiitos Lissabonin sopimuksen parlamentti tekee itse kovan työn. Esittelijät pyrkivät hyvin käytännönläheiseen lähestymistapaan, mutta käytännönläheisyys ei ole täydellisyyttä. Ja valiokunnassa tehtiin merkittävä sopeutus ehdotukseen Ruotsin suuntaan, ja se vähentää niitä kertoja, jolloin tätä alenevaa suhteellisuutta rikotaan. Me emme tässä käännä tätä muutosta täysistunnossa toivon mukaan ja pidemmällä tähtäimellä kokemus on vahvistanut argumenttia sille, että löydetään matemaattinen äh, kaava tai kriteeri, jota voidaan käyttää suoraviivaisesti ja avoimesti ennen paikkajakoa. Ja minusta tällainen matemaattinen mm, malli olisi lähempänä Cambridgen kompromissia, niin kuin se AFKOlle esitettiin kaksi vuotta sitten. Mietinnössä tämä kysymys esitetään hallitusten välisen konferenssin estyslistalle ensi keväänä – se on siis valmistelukunnan esityslistalla ensi keväänä ja uskoakseni paikkojen, paikoista käytävä keskustelu parlamentissa, tämä asia on ratkaistava yhdessä äänten painotusten kanssa neuvostossa niin, että saadaan todella kestävä ja reilu järjestelmä ja näin demokraattisempi parlamentaarinen Eurooppa syntymään. Kiitos. Your remarks of um, prompted questions from left and right. Nyt äh, täällä on pyydetty lupaa esittää kysymyksiä eri puolilta parlamenttia. Lightfried ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia, Daf. Nyt täytyy sanoa jotain. En usko teitä. Te puhuitte näistä perusperiaatteista, joilla perustelette sen, että Itävallan pitäisi menettää yksi paikka. Mutta uskon, että te ajattelette nyt puolipoliittisesti. Ei ole sattuma, että Ruotsi, Ruotsilla on liberaalissa neljä jäsentä ja Itävallalla ei yhtään. Eli tämä on nyt perusteena sille, mitä nyt teette. Ja se on nyt väärin. Ei näin saa toimia. Sanon nyt avoimesti, että minä en usko teitä, enkä usko, että löydätte mitään järkevää selitystä tälle, koska kummatkin esittelijät ovat esittäneet jotain paljon parempaa kuin mitä teidän ryhmänne on esittänyt muutettavaksi. Niin minä vahvasti kiellän tämän. Tarvitsisi rouva Ford, joka haluaa puhua, mutta oikaisi se nyt äh, Lightfriedia. Bertman hiljattain liittyi liberaaliryhmään Euroopan parlamentin vallan ytimeen. Era Ford ja sitten Daffa. Olkaa hyvä. Mr. Duff, I'm a Herra Duff, minä olen matemaatikko ja minä pidän matemaattisista ratkaisuista. Voitteko te nyt selittää minulle, miksi teidän ehdotuksen mukaisesti yhtenä kuningaskunnalla on vähemmän meppejä henkeä kohti kuin Saksalla? Miten tämä on mahdollista? Um, oh, firstly. No ensinnäkin vahvasti hylkään ja tunnen vastenmielisyyttä niitä syytteitä kohtaan, joita minulle esitettiin. Se, mitä me pyrimme tekemään, on, että olemme niin perustuslaillisia kuin se vain käytännössä on mahdollista. Ei se tietenkään ole täydellistä eikä matemaattista. Toivon, että voimme tämän saavuttaa tulevaisuudessa, mutta jos sallitte, niin selitän Erilaistaminen äh, väestön suhteen Ruotsin ja Unkarin välillä kyseessä on 475 000 ihmistä väestön ero siis. Emmekä ole sitä mieltä, että tämä pieni ero väestössä äh, olisi kahden meppipaikan arvoinen. Sitten Itävallan ja Ruotsin välinen ero väestössä laskettuna on miljoonaluokkaa, ja se onkin uskottavampaa ja mm, oikeudenmukaisempaa, että tällainen ero on. Minä en ole vastuussa väestökasvusta Ruotsista, Ruotsissa tai Itävallassa tai <laughs> missä muuallakaan. Minä vain pyydän, että ihmiset katsovat lukuja ja mitä tulee sitten tähän brittikantaan, kuten tiedätte, pragmaattisesti tällä hetkellä meidän jäsenmäärämme ei ole kasvussa eikä laskussa. Mutta pitäisikö meidän sopia matemaattisesta mallista? Tulette näkemään tämän Ranska ja Britannia sekä Espanja tulevat kasvattamaan eh, Euroopan parlamentin edustajapaikkoja. Kiitos. Siirtykää eteenpäin. Herra Hefner, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Juuri tämä keskustelu, nämä syytökset esitetty valiokunnan jäsentä kohtaan, ovat henkilökohtaisia ja puolipoliittisia motiveiltaan – vaikkakin valikunta äänesti yksimielisesti. Tämä osoittaa, kuinka kipeästi ja hyvin nopeasti tämä kysymys täytyy ratkaista, kuinka kipeästä kysymyksestä on kyse. Paikkajako Euroopan parlamentissa silloin, kun uusi maa tulee mukaan tai väestömäärässä tapahtuu muutoksia, joka kerta täytyy hoitaa uuteen uskon. on selkeät, kestävältä pohjalta toimivat demokraattiset ja yksiselitteiset säännöt, mittakaavan, kaavan, jonka mukaisesti voidaan ottaa huomioon väestömäärä kussakin jäsenvaltiossa niin, että oikeat laskelmat saadaan aikaan ilman, että mitään epäilyksiä jää. Nyt tehty ehdotus on kompromissi. Se on hyväksytty kompromissina ja koko valiokunta sen hyväksyi. Ja mikäli tästä nyt sitten seuraa seuraamuksia, tämä on viimeinen kerta, kun me nyt pyrimme toimimaan tällä tavalla niin, että joudutaan tällaista kaupan tekoa tekemään jäsenvaltioiden kesken. Kiitoksia Robertolle ja toiselle esittelijä Rafaelille ja Robertolle tehneet erilaisesta työstä, koska en käy päinsä, että parlamentti ei pääsisi mukaan päättämään paikkamäärästä, vaan pikemminkin neuvosto tästä väittelisi. Kun on kyse edustuksellisesta demokratiasta, me täytyy muistaa, kuinka kansalaisten määrä heijastuu parlamentin paikkamäärään niin, että kansalaisille ei jää mitään epäilystäkään siitä, että parlamentti on toimii legitiimiltä pohjalta. Nyt näin on, tähän on päästy viimeistä kertaa tällä tavalla ja jatkossa meillä täytyy olla selkeämpi kaava jo tätä varten tämä aleneva suhteellisuus ja selkeä kaava tulevaisuudessa valmistelukunnan tekemän työn pohjalta. Lord Dartmouth on pyytänyt lupa esittää teille kysymyksen sinisen kortin valossa. Olkaa hyvä. Edustaja Hefner, te puhuitte valiokunnan yksimielisyydestä ainakin kolmeen kertaan. Väitättekö, että valiokunnan yksimielisyys sinänsä takaa, että jokin päätös on sitten paikkansa pitävä ja järkevä? Hyvä kollega, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Toden totta tilanne oli sellainen, että kun valiokunta äänesti, oli tehty lukuisia tarkistuksia, tarkistuksia, jotka olivat kansallisia luonteeltaan. Mutta tietyssä kohtaa äänestystulos oli erittäin tiukka, 11 puolesta 10 vastaan, mutta loppujen lopuksi loppuäänestys oli yksimielinen. Haluaisin selkeästi todeta teille, että tämä on se, mitä minä ymmärrän demokratialla – ja toivoisin myöskin tätä teiltä, kun asiasta äänestetään. Parlamentissa voidaan kiistellä Jokaisen omat etunsa ja omat lehmänsä ovas ojassa, mutta meillä on yhteiset tehtävät ja silloin kun on kyse vaalioikeudesta ja parlamenttiin liittyvistä kysymyksistä, silloin pitäisi kaikkien puhaltaa yhteen hiileen täällä parlamentissa, kun ihmiset puhuvat eri saajakäänteen, niin tämä pitäisi saada puhua äh, rauhassa ilman, että tämä tulee buuausta tai välihuutoja. Täällä pitäisi kaikkien kunnioittaa demokraattisia sääntöjä. Näin meidän tulee kuulua, kuulu toimia demokratiassa ja myöskin parlamentissa täytyy noudattaa näitä sääntöjä. Um, niin tämä mietintö laadittiin, kun tarkoituksena oli supistaa paikkamäärää Euroopan parlamentissa – ja Kroatiahan liittyy heinäkuussa EU-hun. Esittelijät katsovat, että jotta tämä menisi läpi neuvostossa ja parlamentissa, minkään maan Saksaa lukuun ottamatta ei pitäisi menettää enemmän kuin yksi paikka. Esittelijät pitävät tätä käytännöllisenä ratkaisuna ja he ovat oikeassa. Mutta se ei kuitenkaan ole ihanteellinen ratkaisu. Mutta hyväksyn sen, että se on kaikkein käytännöllisin ratkaisu, kun ajatellaan nyt tätä tiukkaa aikataulua, joka meillä on hoitaa tämä asia ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Ihanteellisessa maailmassa haluaisin mallin, jossa parlamentin edustajien määrä heijastelee valtion asukasmäärää, mutta tiedän, että tämä keskustelu pitää käydä joskus toiste. Siksi ryhmäni hyväksyy esittelyiden päätelmät, mutta varmaan ette ole yllättyneitä siitä, että jotkut jäsenet eivät olleet tyytyväisiä tähän mietintöön. Kiitos sitten herra Anju. Vaikka yhdistynyt kuningaskunta ei ilmeisesti menetäkään paikkoja, tätä ehdotusta ei voi hyväksyä. Ei löydy juurikaan parempia esimerkkejä siitä, kuinka huonosti asiat voidaan hoitaa. Muiden maiden MEPit tulevat sanelemaan nyt keskisuurille maille ehdot, ja äänestäjät ovat tyytymättömiä ja sitten kuitenkaan heitä ei saada, tähän ei voida vaikuttaa äänestämällä. Demokraattinen vastuullisuus puuttuu tästä. Epädemokraattinen mielestäni kuvailee tätä parhaiten. Yhdistyneen kuningaskunnan pitää nyt pitää vaalit sunnuntaina ja meille sanellaan sitten poliittisten lähetysten sisältö. Katsokaa vain, mitä tapahtuu yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä ei ole demokraattinen instituutio, vaan se on vaaleilla valittu diktatuuri. Kiitos. Fox has raised a blue card. Herra Fox haluaa esittää teille kysymyksen. Herra Anjy, Sopiiko tämä teille? Yeah. Kuka haluaa esittää kysymyksen? Herra Fox. Wait for it. Thank you. Odottakaa hetkinen. I just wonder, given the... Kiitos puhemies Herra Anju poimi lukuisia seikkoja tästä mietinnöstä. Voisiko hän kertoa parlamentille, kuinka monta tarkistusta hän itse teki valiokunnassa parantaakseen tätä mietintöä? Minun läsnäoloni siinä äm, valiokunnassa tarkoittaa sitä, että saan selville, mitä siellä valiokunnassa tapahtuu ja raportoin siitä kotimaassani, koska monet eivät ymmärrä, mitä siellä tapahtuu ja konservatiivit eivät kerro, mitä siellä tapahtuu. Kiitos. No te ette oikeastaan ollut edes paikalla silloin, kun täällä puhuttiin, mutta olkaa hyvä, Rova Ford. Agnew, te olisitte voineet olla neuvottelemassa tässä, mutta olitteko mukana näissä neuvotteluissa, joita tämän mietinnön osalta on käyty? Niin, minä olin suuressa osassa kokouksia, en pidä siitä, mitä kuulen siellä. Olen melkein aina äänessä siellä ja käyn kaikissa kokouksissa. Siksi minä olen aika yllättynyt siitä, että siellä oli yksimielisyys. Joko jos minä olen siellä, niin minä en ainakaan äänestä ähm, loppuäänestyksen puolesta. Ja yleensä minulla on joku varajäsen, mutta koska minulla ei ole todistusaineistoa tästä, niin minun pitää tutkia asiaa vielä pidemmälle. Sitten herra Scholz. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Minä tuen tätä esitystä paikkojen uudelleenjaosta. Kolmessa kohdassa kuitenkin esittäisin kritiikkiä. Ensinnäkin en hyväksy sitä, että Euroopan parlamentissa ei ole onnistuttu uudistamaan tätä järjestelmää pitkällä aikavälillä. Ja nyt, kun puhutaan näistä huippukandidaateista, ja uudesta paikkajaosta, niin se ei ole mikään hyvä viesti. Meidän velvollisuutemme olisi miettiä näitä vaaleja nyt, kun Eurooppa-hanketta kyseenalaistetaan yhä enemmän ja kun katsotaan poliittisia tilanteita ja prosesseja. Mitä tulee paikkajakoon ehdotukseen, siellä on poliittinen ongelma. Kaikki ovat toimineet ikään kuin oma jäsenvaltio ei joutuisi haitan kohteeksi. Ja kansalaisilla on vaikea ymmärtää näitä eroja ja meillä pitää olla selkeitä avoimia sääntöjä sen suhteen, miten tulevaisuudessa toteutetaan muutoksia, koska kun neuvotellaan näistä ehdokkaista ja maantieteellisistä muutoksista. Ja tulevaisuudessa, kun tehdään muutoksia paikkajakoon, toivon, että huomenna yhdessä voimme päättää siitä, että myöskin neuvoston valtasuhteet otetaan huomioon. Ja täytyy miettiä, onko alueiden komitean roolia kasvatettava, koska siellä on kansalaisten edustajia aluetasolta ja nehän tietävät, mikä on tilanne kunkin jäsenvaltion alueella. Kiitos to pose a question. haluatteko te esittää kysymyksen? Thank you, um, Kiitoksia puhemies. Minulla on todellakin kysymys kollegalleni. Hän puhuu tässä mahdollisista kansallisista intresseistä, mutta täällä on myöskin esitetty muita syytöksiä kollegaani herra Daffia kohtaan ja väitettiin, että hän toimii tässä puoluepoliittisesti. Mutta eikö politi- itse pitäisi päästä päättämään, kuinka politiikkaa valitaan. Euroopassa on liikaa byrokraatteja, eikö pitäisi Pitäisikö päätökset tehdä ilman, että poliitikot pääsevät päättämään, vai pitäisikö tämä hoitaa itsenäisten elinten toimesta pikemminkin tällainen päätöksenteko? Niitä poliitikot eivät itse pääse tässä häräämään, niin kuin, eh, niin kuin Isossa Britanniassa. Olen samaa mieltä tästä, mutta kyse on siitä, kuinka pitkälle viedään tämä kysymyksen asettelu ja kuinka vakavasti kansalaiset suhtautuvat tähän ja meidän täytyy tukevassa työssä kiinnittää paljon enemmän huomiota näihin seikkoihin. Mr. Schöpflin. Herra Schöpflin. Ja, George. Thank you, President. Uh, my congratulations. Kiitokset, puhemies. Onnittelen esittelijöitä. Hyvää työtä on tehty. Ensinnäkemältä paikkojen uusjako ei ole ongelmallinen vaan sen pitäisi olla automaattinen laajentumisen seuraus. Uusi jäsenvaltio tulee mukaan ja se on, sillä on oikeus tulla edustetuksi. Kuten tiedämme, todellisuudessa prosessi on kaukana ongelmattomuudesta. Se, että teknisesti, jopa teknokraattisesti paikat jaettaisiin, niin kova todellisuus on se, että poliitikot eivät voi jättää ottamatta kantaa tällaiseen asiaan. Mikään maa ei halua menettää paikkoja. Siksi kun laajentuminen tapahtuu, niin jokaisen on pidettävä kiinni omistaan niin, että tappiot minimoidaan. Mitä tulee alenevaan suhteellisuuteen, se on siinä, jotta olisi tae sille, että pienet ja keskisuuret maat eivät olisi poliittisesti aliedustettuja. Jos ne olisivat niin aliedustettuja, niiden ääni olisi heikompi kuin nyt suuria jäsenvaltioita, on muistutettava siitä, että Euroopan integraatio ei ole mikään suurten valtioiden monopoli. Jos EU pitää toimia demokraattisena, tasavertaisena ää, eh, yhteisönä, silloin pieniä ja keskisuuria maita on suojeltava. Tiedämme historiassa, mitä tapahtuu, jos suuret valtiot pitävät pieniä omina satelliitteina ja että heillä on vapaat kädet tehdä mitä haluaa, haluavat siinä vakaus vaarantuu. Tässä instanssissa paikkojen uudelleen jaon logiikka on se, että yksikään maa ei menetä enemmän kuin yksi yhtä paikkaa ja tämä aleneva suhteellisuus on turvattava. Ne, jotka haluavat kieltää nämä perusperiaatteet, uhkaavat Euroopan integraation perusteita ja tässä on riski myös sillä, että kannustetaan epäeurooppalaiseen tuntemukseen. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Martin. Kiitos puhemies. Valitettavasti nyt yhdyn niihin, jotka onnittelevat esittelijöitä erinomaisesta työstä. Tämä ei ole helppoa, mutta kuten kaikki sanovat, lähetystapa oli pragmaattinen, ratkaisuja toimintakelpoisia ja tämä antaa meille aikaa ennen Eurooppa-vaaleja hoitaa sen kuntoon. Mutta tämä on kuitenkin väliaikainen ratkaisu, niin kuten täällä todettiinkin. Ja tässä todetaan vuonna 2015 meidän täytyy laatia pitkäkestoisempi ratkaisu, jota voidaan soveltaa kaikissa olosuhteissa, niin että joka kerta ei jouduta neuvottelemaan jäsenvaltioiden kesken, eikä täytyy, eikä täytyy ottaa yhdeltä yksi pois, että toinen saa yhden lisää. Kuten kuulimme muiltakin puhujilta, kaiken täytyy perustua tähän alenevaan suhteellisuuteen, niin kuin perussopimuksessakin todetaan. Tarvitsemme matemaattisen järjestelmän, jota voidaan syötä joka kerta, kun parlamentissa jäsen, jäsenten kokoonpano muuttuu. Tämä ei ole helppoa. Perussopimusvaliokunta ryhtyy tekemään työtä heti seuraavan parlamentin alusta lähtien. Niitä seuraavalla kerralla saadaan rat- pragmaattisia ratkaisuja, eikä tämä jää aikaan vuotta ennen seuraavia vaaleja. Herra Anjy totesi, että toinen suositus on, että parlamenttivaalit pitäisi pitää 22. ja 24. toukokuuta 2014. Tämä on, on siis torstaista sunnuntaihin. Ei tämä millään tavalla estä Iso-Britannia äänestämästä torstaina. Ja neuvosto on vahvistanut tämän, että jäsenvaltiot voivat nyt sitten itse päättää, mitä päiviä käyttävät näistä vaaleja varten. Sitten Rova Vertaman. Kiitoksia, puhemies. Esittelijät ovat olleet aktiivisia ja tämä paikkajako olisi voitu hoitaa tehokkaammin. Meidän pitää ottaa huomioon tämä alenema suhteellisuuden periaate, mutta kuten tiedetään, kolmea periaatetta pitää noudattaa. Esittelyiden mukaan tässä ei ole käytetty matemaattisia kriteereitä, mutta sitten täytyy opiskella matematiikkaa tai täytyy toistaa tämä. Tässä kuvitellaan, että nyt pitää ottaa käyttöön käytännöllinen ratkaisu. Tässä on keinotekoisia ratkaisuja, joiden vuoksi ne maat, joissa on hyvin Eurooppa-myönteinen ilmapiiri, niin niitä kohdellaan hellemmin. Meidän täytyy katsoa, miten sopimuksia muutetaan mielivaltaisesti, mutta toivoisin, että huomenna äänestämme tästä asiasta oikealla tavalla. Thank you, Mr. Zieler. Herra Siile seuraavana. Nav jau runa īstenībā par matemātiku vai pat deputātu skaitu Eiropas parlamentā. Nyt emme puhukaan matematiikasta ja Euroopan parlamentin paikkamääristä. Minua huolestuttaa EUn eh, perusperiaatteet. Kauniit sanat kohesiosta ja solidaarisuudesta eh, kätkevät taakseen poliittisia ambitioita, nettomakseja, nettosaajia. Ja jäsenvaltioita, jotka ovat menettäneet kriisin aikana jopa 10 prosenttia väestöstään. Heistä on tullut muiden maiden kansalaisia ja näin menettäneet edustavuutensa, koska he ovat lähteneet muualle. Ja he lähtevät kriisin vuoksi maista ja EU-ssa valitsevista syrjivistä säännöistä. Puhuimme budjettikeskustelussa jo Äh, tästä syrjivyydestä ja samoin parlamentin toimintasäännöissä on tällaista syrjivyyttä. On maita, jotka taistelevat joka ikisestä paikasta äh, esimerkiksi kansainvälisessä valuuttarahastossa. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun keskustelemme äh, tulevaisuutta ja kun ajattelen vuotta 2015. Kiitoksia sitten Möltser. Kiitos puhemies. Suora suhteellisuus Euroopan parlamentin kokoonpanossa ja neuvostossa ja tämä puuttuminen pikemminkin on johtanut siihen, että pieniä ei marginalisoida niin paljon kuin muutoin asianlaita olisi. Epäsuora suhteellisuus on otettu siksi käyttöön, ja tämä on johtanut siihen, että minun maani Itävalta on menettänyt paikkoja Viimeisimmissä finanssineuvotteluissa Itävallassa syntyi tiettyjä seuraamuksia, jotka saattavat johtaa siihen, että Itävallassakin saatetaan tarvita pelastuspakettia. Kansalaiset ovat nyt saaneet sellaisen mielikuvan, että maan kansalaisilla on yhä pienempi, pienemmät vaikutusmahdollisuudet, mutta yhä meidän rahaa, jota täytyy maksaa muille. Itävalta, ai, Itävallassa on uha, uhattu jopa sanktioilla, mutta kun alun perin ajateltiin, että Itävallan lukumäärä leikattaisiin 18. Tämä olisi ollut erittäin huono merkki ja tämä olisi johtanut euroskeptisyyden lisääntymiseen maassani. Siksi toivon, että nyt voimme lähettää myönteisen positiivisen signaalin Itävallelle, koska Itävalta on hyvin paljon maksanut Euroopan integraatiosta ja Euroopan unionin toiminnasta. Karas. Kiitos. Sitten herra Karas. Hyvä puhemies, hyvät naiset herrat. Tämä keskustelu nyt meille kaikille osoittaa, että me tarvitsemme uuden kestävän mallin liittyen Euroopan parlamentin paikkajakoon. Me tarvitsemme avoimen järjestelmän, jonka mukaan lasketaan parlamenttien paikkajako, jotta sitten ei joka kerta, kun tulee uusia jäsenvaltioita, pidä aloittaa tätä työtä alusta. Se, mitä tässä nyt tehdään, eli ääne, päätetään yhdestä äänestä valiokunnassa – eli saako maa yhden paikan enemmän tai vähemmän. Ja tällaiset lehmänkaupat sitten avaavat kaikki mahdollisuudet. Paikkojen uusi jako on tarpeen, koska Kroatia liittyy EU-hun ja Kroatia saa 11 paikkaa. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että paikkoja on yhteensä 751. 12 maata menettää paikkoja Tämä oli poliittista tahtoa, eli yksikään maa ei menetä enempää kuin yhden paikan. Mutta jos katsotaan näitä asukaslukutietoja, niin kahdeksan maata olisi menettänyt enemmän kuin yhden paikan ja neljä maata olisi saanut lisää paikkoja. Eli tältä laskupohjalta Itävalta esimerkiksi ei olisi menettänyt yhtään paikkaa. Ja nyt sitten kaikki ylistävät esittelijöitä, mutta miksi me sitten äänestä tämän mietinnön puolesta? Esittelijöiden mietintö muutettiin yhdellä äänellä ja nyt sitten puhutaan siitä, että enemmistön pitäisi hyväksyä mietintö ja luoda sitten kestävä malli tulevaisuutta silmällä pitäen. Herra Karas, herra Duff haluaa esittää teille kysymyksen. Uh, uh, Mr. Uh, herra Karasa, minä arvostan teitä suuresti, mutta minun täytyy nyt yrittää selittää teille, miksi me muutimme esittelijän tekemää ehdotusta. Tämä johtui siitä, että se loukkasi tämän alenevan suhteellisuuden periaatetta. Kuten sanoin aiemmin, emme voi toimia tässä puristisesti ja emme voi täysin ratkaista koko tätä asiaa tämän perusperiaatteen mukaisesti. Tuomioistuin odottaa meiltä sitä, että me tulemme vähentämään tällaisia tapauksia Euroopan parlamentissa, tapauksia, joissa loukataan periaatteita ja valiokuntaäänestyksen onnistuminen näitä seikkoja poistamaan mietinnöstä pois. Jos herra Högmark haluaa esittää teille kysymyksen. Ilman mikrofonia. Jag skulle vilja fråga min gode vän Otmar Karas en mycket enkel fråga. Niin, haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen Karakselle perustuslaillisessa valiokunnassa me päätimme yhteisestä periaatteesta, että kaikki valtiot saavat edustajia parlamenttiin riippuen kansalaismäärästä. Tämä on siis ehdotus. Nyt sitten Itävalta Otmar Karasin nimissä haluaa, että tämä koskee Itävaltaa. Se koskee Alankomaita, Ranskaa, Romaniaa, kaikkia muita maita. Mutta Itävalta edustajansa nimissä haluaa, että tämä ei koskisi heitä. Yksinkertainen kysymys. Kerro täällä, miksi ero yhden miljoonan ero väestömäärässä ei vaikuttaisi paikanjakoon Itävallan kohdalla teillä on eh, miljoona vähemmän kansalaisia kuin Ruotsissa, mutta haluatte yhden paikan enemmän. Miksi Itävalta saisi paremman edustavuuden parlamenttiin? Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että puoli minuuttia per kysymys ja puoli minuuttia per vastaus. Nyt en tehnyt kaksi kysymystä että minuuttia aikaa vastata. Hyvä Niin kollega Duff. Jos kuuntelitte minua nyt oikein, niin en minä hyökännyt ketään vastaan. Minä puhuin sen puolesta, että meillä olisi kestävä malli käytössä. Ja kysymys, jonka esititte minulle, pitäisi esittää esittelijöille. Kun ajatellaan näitä erilaisia laskumalleja, niin paikat jakautuvat eri tavalla kuin seinä mallissa, josta huomenna äänestetään. Ja myöskin kun kyse on siitä, saadaanko enemmän tai vähemmän paikkoja, niin kyse ei ole pelkästään nyt ainoastaan Itävallasta tai Ruotsista, vaan kyse on tästä laskumallista. Tästä minä vain puhuin. Eli alkuperäisessä mietinnössä tätä käsiteltiin, emmekä hyvä, hyökänneet ketään vastaan. Ja se, mitä täällä nyt tehdään, oikeastaan osoittaa sen, että me tarvitsemme kestävät säännöt, enkä nyt sanoisi, että Ruotsillahan on aina ollut yksi paikka enemmän kuin Itävallassa, koska asukasmäärä on erilainen ja tässä uudelleenjaossa ehdotus oli erilainen, mutta esittelijät ovat perustelleet tämän tilanteen ja me olemme noudattaneet tätä suositusta. Nyt täytyy päästä eteenpäin, koska tämä asia nyt venyy ja vanoo. Rouva Guillaume, olkaa hyvä. Kiitos kollegat. Kompromissi, jonka olemme saaneet nyt aikaan ja josta äänestämme huomenna, ei ole tämänhetkisessä muodossaan hyväksyttävä. Ensinnäkin se perustuu ristiriitaiseen tekstiin, jossa puhutaan alenevasta suhteellisuudesta. Tämä on varmasti pragmaattinen lähestymistapa, mutta se ei ole tasavertainen sellainen. Teksti on paradoksaalinen. Tässä sanotaan, että tuleva paikanjako vuoteen 2024 asti heijastelee väestömääriä ja tämä ei koske nyt tulevaa toimikautta ja että tämä pitää päättää objektiivisesti, tasavertaisesti, kestävästi ja avoimesti tulevaisuudessa ja että se tarkoittaisi sitä, että tämänhetkinen malli ei ole sitä. Tätä kompromissia ei varmasti saada yksimielisesti tämän taakse, eikä myöskään neuvostossa. Tämä ei mielestäni ole sopiva ratkaisu. Kiitos. Um, okay. Mr. Rangel, yes, please. Herra Rangel, teillä on kysymys Rova Guillaumille. Olkaa hyvä. 30 seconds, please. Yes. Mutta vain puoli minuuttia. Uh, Kollega Guillaume, minun täytyy esittää teille kysymys. Uskotteko te, että te voitte muuttaa koko paikkajaon Euroopan parlamentissa ilman, että neuvostossa mitään muuttuu? Toimijoiden välillä valitsee tasapaino. Ja te haluatte nyt tämän koko tasapainon kallelleen, tämän suhteellisen tasapainon parlamentin ja neuvoston välillä. Mikä te hyväksytte sen, että neuvostossa yksi ääni, yksi maa pätee, silloin täällä täytyy hyväksyä tiukka, suora suhteellisuus. Silloin meillä valitsee demografia, mutta ei voida toimia niin, että demografia valitsee neuvostossa vain, mutta ei parlamentissa. Ja mikäli me haluamme suhteellisuuden neuvoston sitten suhteellisuus toimii myöskin parlamentissa. Minä haluaisin tässä korostaa kahta asiaa. Tätä edustavuutta ja se, että meillä on nyt kuilu sen välillä, mitä me nyt ehdotamme ja mitä ehdotamme tulevaisuudessa. Tämä on mielestäni paradoksaalista siinä ajattelutavassa, mitä on käytetty kyseisessä valiokunnassa. Mrs. Time. Rouva Tain sitten. Puhemies, hyvät kollegat. Vuoden 2014 Eurooppa-vaalit ja kun mukaan tulee vielä 4,5 miljoonaa asukasta Kroatiasta, ja kun on erilaista väestökehitystä eri jäsenvaltioissa, niin meidän täytyy nyt uudelleen jakaa paikat Euroopan parlamentissa asukasluvun mukaan. Kätemme ovat siis sidotut, mutta on sanottu, että enimmäismäärä on siis 51 ja suurimmat jäsenvaltiot ovat jo aliedustettuja, ja esimerkiksi Ranska, Iso-Britannia ja Espanja – ovat paremmin edustettuja kuin esimerkiksi oma maani Saksa. Pienten jäsenvaltioiden edustajia on liikaa ja niillähän on vähintään kuusi edustajaa. Keski suurien jäsenvaltioiden tilannetta on tarkasteltu ja olemme katsoneet, että yhdenkään valtion ei pidä menettää kuin yksi jäsen, koska monissa valtiossa olisi tilanne johtanut siihen, että olisi menetty enemmän kuin yksi paikka. Ja neuvostossahan pitää saada yksimielisyys tälle ratkaisulle ja sen jälkeen vielä parlamenttiin pitää hyväksyä tämä. Eli tämä on nyt ainoa mahdollinen ratkaisu tällä hetkellä. Högmark, olkaa hyvä. Kiitos. Perustuslakivaliokunnassa pääsimme kompromissiin, jossa jäsenvaltiot saavat paikkoja väestömäärään perustuen, mutta mitä pienempi maa on, sitä enemmän on meppejä per kansalainen. Esitin kysymyksen kollegalle siitä, miten voimme selittää, että ero yli miljoonan kansalaisen ero väestössä tarkoittaa sitä, että on saman verran paikkoja kuin suuremmalla maalla. Haluan puhemies korostaa, että en saanut vastausta tähän kysymykseeni. En saanut vastausta tosiaan. Ainoa vastaus oli, että oli alun perin väärin, siksi sen pitää olla lopussakin väärin. Kun oli väärin alussa, niin siksi sen pitäisi olla väärin lopussa. Puhemies, mielestäni meidän pitäisi kaikkien nyt päättää yhteisestä tahdosta tehdä oikein. Jos joku on väärin, niin korjattakoon se. Ja perusopimusvaliokunnassa äh, tehtäisiin tämä oikein. Äh, nyt monet itävaltalaiset mepit haluavat tehdä väärin uudelleen, mutta miksi itävaltalaisilla äänestäjillä pitäisi olla enemmän edustajia kuin kaikilla muilla? Miksi itävaltalaiset äh, poikkeaisivat sellaisesta periaatteesta, josta yhteisesti on päätetty. Puhemies, minä en saanut vastausta tähän kysymykseen ja syy on hyvin yksinkertainen. Ainoa argumentti, äh, jolla voidaan tukea Itävallan tarkistusta, olisi se, että me hajottaisimme nyt valiokunnan yhteisen kompromissin. Argumentti on se, että koska se oli alun perin väärin, niin se on lopussakin oltava väärin. Koskaan ei voi olla sellainen sääntöä päätöksentekijöille missään muualla, että meidän pitää pitää kiinni virheistä ja siksi mielestäni tästä pitää tästä esityksestä äänestää. Kiitos. Moreira, Kiitos. Sitten herra Moreira. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Perussopimusvaliokunta teki kohtuullisen järkevän ehdotuksen, jotta voitaisiin ottaa huomioon Kroatian liittyminen unioniin siten, että nykyinen parlamentin paikkajako ei tästä paljonkaan järky. Tarkoituksena että oli, että maiden pitäisi menettää enempää kuin yhden paikan, ja haluttiin objektiiviset kriteerit tätä varten tulevissa vaaleissa. tulevien vaalien jälkeen täytyy ottaa huomioon uusia jäsenvaltioita jälleen kerran, ja perussopimusvaliokunta joutuu jälleen tekemään työtä. Perussopimusvaliokunta hylkäsi ehdotuksen, että suurempien maiden eduksi olisi muutettu paikkajakaumaa. Ja sen vuoksi otettiin käyttöön tämä aleneva suhteellisuusperiaate. Tämä tietysti on sama kuin suora suhteellisuus Perussopimusvaliokunta sanoi täysin selkeästi, että tulevien uudistusten yhteydessä, kun parlamentin kokopanoa muutetaan, pitäisi ottaa huomioon myöskin neuvostossa vallitseva tilanne, koska yhteyttä näiden kahden asian välillä ei saa rikkoa neuvoston ja parlamentin äänestysmenettelyiden välillä. Tämä on se yksi viesti, joka valikunnasta tuli selkeästi. Rova Wikström. Tack, herr talman. Kiitos puhemies. On sopivaa ja loogista, että pienillä mailla EU:ssa, jossa on saman kokoinen väestö, on saman verran edustajia. Nyt tässä riita on asettunut aloilleen Ruotsin ja Itävallan välillä ja unohdetaan, että Ruotsissa on miljoona enemmän kansalaisia kuin Itävallassa. Tämä johtaa siihen, että on oikeudenmukaista ja demokraattinen ratkaisu, että me saamme pitää 20 paikkaamme ja Itävalta menettää yhden. Sillä tavalla molempien maiden edustajat saavat edustaa noin 475 000 kansalaista per edustaja. Jos me menetämme paikkoja, siinä vaiheessa demokratian säännöt heittävät volttia ja silloin meitä syrjitään ja olemme aliedustettuja suhteessa kansalaismäärään verrattuna muihin maihin EU:ssa. Siksi suositan, että me pidämme kiinni huomenna äänestyksessä valiokunnan linjasta. Kaikki muu olisi tuomittu epäonnistumaan. Kiitos. Gracias, kollega. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi Brock. Kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Ihan lyhyt huomio. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä. Tämä työ ei varmaan ollut mitenkään helppoa. Ratkaisun löytäminen tähän kysymykseen, tässähän ei ole voittajia vain muutamia häviäjiä. Eli tämä nyt ei ole työ, joka saisi osakseen sympatiaa. Ja kuitenkin näissä olosuhteissa on hyvin järkevästi ja huolellisesti tehty työtä. Ja on vaikuttavaa, että tässä on noudatettu logiikkaa, joka on saatu toimimaan. No, tässä on nyt erilaisia kiistoja, mutta parlamentissa on kuitenkin sopu eri poliittisten ryhmien välillä kysymyksestä. Meidän täytyy myöskin todeta, että tämä nyt on reilu ratkaisu tällä hetkellä. Ja en nyt haluaisi sanoa, että haluan muistuttaa siitä, että ainoa paikka, joka menettää enemmän kuin yhden paikan, eli kolme paikkaa, on Saksa. jo Nitsan sopimuksen mm, osalta hävisimme, mutta nyt täytyy muistaa, että me olemme ainoa maa, joka menettää kolme paikkaa ja muut korkeintaan yhden paikan. Mutta jos on valmis lopumaan paikoistaan ajoissa, niin sitten ei joudu myöhemmin kärsimään siitä. Ja sitten toinen asia, joka on tullut jo esille, että meidän täytyy käydä yleisempää keskustelua tästä asiasta. Olen samaa mieltä siitä, että legitimiteetti suhteellisuuden osalta ei liity ainoastaan tämän yhden kamerin järjestelmään. Tämä ei koske pelkästään Euroopan parlamenttia, vaan suhteellisuus liittyy sekä ylä- että alahuoneeseen. Ja meidän täytyy löytää järkevä ratkaisu. Eli meidän täytyy ottaa tämä esiin tässä keskustelussa. Eli tämä ratkaisu, joka tällä hetkellä on, on suhteellisempi ja siinä on otettu huomioon nämä kaksi kamaria kuin esimerkiksi se, mikä Saksassa nyt on tai mikä Yhdysvalloissa on. Eli meidän täytyy nyt muistaa nämä kysymykset. Eli meidän ei tarvitse saada mitään oppitunteja legitimiteetistä näissä kysymyksissä. Me olemme demokraattisia ja toimimme Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Ulf Skog, yksi minuutti. Hallo? Tack, yes. talman. Kiitos puhemies. Alkuperäinen ehdotus paikanjaoksi Euroopan parlamentissa, sillä on yksi poikkeama tässä hienossa tasassa käyrässä, ja se on Ruotsi. Ja siksi tämä keskustelu on niin viihdyttävä Ruotsin esimerkin myötä. Ruotsi menettäisi yhden 20 mepistään ja joutuisimme maksamaan enemmän eh, jokaisesta edustajasta kuin esimerkiksi Itävalta. Tämä epäkohta on sellainen, että olemme perustelleet sitä ja saaneet tukea myös monilta muita. Olen kiitollinen tästä tuesta. Ja myös sitten perussopimusvaliokunta on kuul- ollut kuulolla ja olen tyytyväinen siitä, että tämä on otettu huomioon. Siksi pyydän, että valiokunnan esitystä nyt tuetaan ja äh, tarkistus numero kahdeksan hylätään. Kysymys ei ole nyt, että minulla on oma lehmä ojassa, vaan puhun enemmänkin perussopimus tekniikasta, että luodaan oikeudenmukaisuutta ja toimitaan demokraattisesti. Toivon kovasti, että kaikki nämä hyvät ehdotukset keskustelussa todella tulevat toteen sitten äänestyksessä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Le Grip, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le... Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, omalta osaltani haluaisin onnitella kahta esittelijäraamaisesta työstä. Nyt on tullut selväksi, kuinka vaikea tehtävä heillä oli ja kuinka epätäydellinen tämä heidän ehdotuksensa on, mutta kuitenkin se nautti suurta tukea ja se hyväksyttiin valiokunnassa suurella enemmistöllä. Se on realistinen ja lähe pragmaattinen tapa kaikkein huonoimmat e- mahdolliset e- ehdotukset haluttiin hylätä ja tässä haluttiin toimia alenevan suhteellisuuden mukaan ilman, että sitä tiukasti kunnioitettiin, niin että kaikki menettäisi korkeintaan yhden paikan. Tulen itse Ranskasta ja legitiimisesti ajateltuna Ranska olisi voinut vaatia tai saa väittää, että se on aliedustettuna suhteessa muihin jäsenvaltioihin väestömäärän osalta maan, niin väestömäärä kasvaa. Minusta ei kuitenkaan vaikuttanut poliittisesti järkevältä näin tehdä, eikä asianmukaiselta näin tehdä, käyttää tässä hyväksi tilaisuutta. Nyt kun Kroatian liittymässä Euroopan unioniin, Kroatian tuleva liittyminen olisi saattanut johtaa siihen, että Ranskan paikkamäärä olisi kasvanut. AFKO-valiokunnassa en itse halunnut tällaisen pyrkimyksen mennä mukaan, vaan hylkäsin tällaiset pyrkimykset. Minun mielestäni olen nyt voinut tehdä sellaisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin AFKossa, joka edellyttää sitä, että Euroopan parlamentti vuonna, 2014 jälkeen heti seuraamandaatin aluksi ryhtyisi työstämään perinpohjaisesti sellaista ehdotusta, joka voisi luoda pysyvän paremman järjestelmän. Heti seuraavan vaalikauden alussa pitäisi luoda sellainen järjestelmä, joka, jota voitaisiin käyttää hyväksi silloin, kun paikkajako menee uudeksi, uusiksi. Niitä voidaan to- toimia tasavertaisesti, kestävältä pohjalta, tasapainoisesti, oikeudenmukaisesti ja demografiaa ja väestömääräkysymykset huomioon ottaen. Ja tuo työ pitäisi hoitaa globaalilla tasolla eikä kansaismielisesti. Tämä on erittäin herkkä kysymys, joka liittyy myöskin neuvoston äänteen painotukseen. Nämä kaksi asiaa kuuluvat käsi kädessä. Kiitos sitten Regner, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Esittelijä Czarkovski ja Gualteri alkuperäisessä mietinnössä perussopimusvaliokunnassa olivat löytäneet tasapainoisen ehdotuksen, joka pohjautui tasa, sille että kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan samalla tavalla. Eli kyseessä on aleneva suhteellisuus, joka pitää ottaa huomioon, ja myöskin käytännöllisyys. Eli jokainen maa menettää korkeintaan yhden paikan. Jos Itävalta menettää yhden paikan, mutta ei Ruotsiin, niin se tarkoittaa, että Euroopan parlamentti ainoastaan Itävallan kohdalla ei pidä kiinni näistä periaatteista. Ja sitten Ruotsin tilanne menee Itävallan kontolle. Eli suosittelen, että pidetään kiinni periaatteista ja että pidämme kiinni Gualtierin Tcharkovskin alkuperäisestä ehdotuksesta ja näin ollen äänestämisen mukaisesti täysistunnossa. Kiitos. Ne niin, dos minut- Kiitoksia. Rangel, kaksi minuuttia. Eh, Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Tämän mietinnön voidaan ajatella olevan tasapainoinen ja se heijastelee jäsenvaltioiden enemmistöjen kantaa. Suurin osa jäsenvaltioista hyväksyy, että se voi menettää yhden paikan ja mielestäni tässä lähestymistapa on riittävä ja pragmaattinen siihen, mitä edustaja Reigner ja Rangel sanoivat, niin mielestäni he esittivät virheellisiä perusteluja. Jos katsotaan suhdetta Ruotsin ja Itävallan välillä, niin Itävalta hyötyy itse asiassa. Se, mikä korostuu tässä, on, että pyritään löytämään objektiivisia kriteereitä, pyritään olemaan niin tasavertainen mm, kuin mahdollista. Kaikki keskikokoiset valtiot, Tsekin tasavalta, Irlanti ja muut menettävät yhden paikan, joka mahdollistaa sen, että voimme perustella, että tämä on järkiperäinen ja tasavertainen ehdotus, eikä ole mahdollista olla täysin oikeudenmukainen tästä. Emme käsittele neuvostoa. Tämä neuvosto ja parlamentti nivoutuvat tiikasti yhteen. On välttämätöntä selittää tämä Saksan kollegoille. Edustaja Tain esitti kysymyksen asiasta. Jos katsoo vaikka Saarbrückeniä tai mm, Bremenin aluetta, heidän toisessa kamarissa heillä on 13 jäsentä. Ja äh, näissä kahdessa osavaltiossa yhteensä on noin 13 miljoonaa äh, miljoonan väestö. Me emme halua tätä, jos katsomme nyt parlamenttia ja neuvostoa, haluamme tasapainoisen jäsenyyden ja jäsenten edustuksen niin, että äänet jakautuvat tasaisesti. Kiitos. Kiitoksia, Gurmai, yksi minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsen, kollegat. Paikkajako on aina herkkä kysymys. Siksi kehottaisin kollegoita ja neuvostoa katsomaan asiaa hieman laajakatseisemmin. Tarkoituksenahan on, että voimme toivottaa kroatialaiset kollegat tervetulleeksi seuraavien vaalien alla Rakamaatin lähestystapa, tapa, jonka yhteisesittelijät Gualtieri ja Tchaikovsky ovat omaksuneet, on ainoa toteuttamiskelpoinen ehdotus näissä olosuhteissa, kun otetaan huomioon aikapaineet. Tällä hetkellä on mahdotonta muuttaa koko järjestelmää paikkajoon osalta ilman, että toimielinten keskeistä suhdetta käsitellään. Jäsenvaltiolla ei ole poliittista halua eikä myöskään aikaa käsitellä tätä ennen vuoden 2014 vaaleja. Poliittinen tasapaino toimielinten välillä ei riipu pelkästään paikkajoista Euroopan parlamentissa. Mikäli tämä koko asia ja keskustelu avataan, näin täytyy myöskin tehdä neuvostossa ääntenpainotuksen ja äänestysoikeuksien osalta. Ja kaikkiin jäsenvaltioiden täytyy voida valmistautua asianmukaisissa olosuhteissa seuraaviin vaaleihin. Siksi toivon, että kollegat tukevat tätä ehdotusta. Un minuto, Enrique Guerrero. Kiitoksia sitten Guerrero, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Meidän täytyy onnitella esittelijöitä Tcharkovskia ja Gualtaria ei siitä, kuinka laadukas tämä mietintö on, vaan siitä, että he ovat saaneet vakuuttuneiksi perussopimuspaljokunnan tästä asiasta. Ja toivottavasti huomenna parlamentissa ymmärretään, että kyseessä on kaikkein paras ratkaisu, joka on käytännöllinen ja realistisin. Poliittiset ponnistelut ovat olleet merkittävämpiä kuin tämä tekninen laatu. Tässä mietinnössä on ratkaistu kysymys, eli miten jaetaan näitä paikkoja Kroatian mukaan lukien. Samaan aikaan lähdetään nyt tielle kohti tulevaisuutta, koska otamme esille sen, että tämänhetkinen paikajako ei ole tyydyttävä eikä siinä noudateta riittävän hyvin suhteellisuusperiaatetta, ja olen tästä samaa mieltä siitä, mitä on sanottu suhteellisuudesta. Ja myöskin täytyy ottaa huomioon neuvoston rakenne. Mutta se, mikä tässä on saatu aikaan, mikä on tärkeää, on se, että mikään maa ei tunne tuleensa kaltoin kohdelluksi, koska yksikään maa ei menetä enempää kuin yhden paikan. Ja kun tästä on päästy sopuun, niin silloin poliittinen sopu saadaan myöskin teknisistä kysymyksistä. Ja onnittelut vielä esittelijöille. Kiitoksia. Sitten Belje, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, ensinnäkin minä en mitenkään aliarvioi sitä työtä, mitä kollegat ovat tehneet esittelijöinä tässä mietinnössä, mutta tämänhetkinen esitys vuoden 2014 parlamentin kokoonpanoksi, että kukaan ei menetä eikä voita yhtään paikkaa, mielestäni kaikkien kansalaisten eh, edustavuus eh, ja aleneva suhteellisuus eh, unohdetaan tässä. Tässä kyse on siitä, että äänestetään ristiriitaisesti ja tämä rikkoo perussopimusten periaatteita. Jokaisella on oma vastuunsa. Mielestäni tätä yksimielisyyttä ei ole taattu. Ja toiseksi me olemme Euroopan parlamentti eikä mikään velvoita meitä siihen, että me emme uskalla tehdä päätöksiä, joita neuvosto ei hyväksyisi. Mielestäni nyt ei ole aika antaa periksi demokratian kentällä, vaan on saatava kansalaisten luottamus. Mielestäni tämä sopimus heikentää legitimiteettiämme, siksi minä äänestän tätä vastaan ja toivon, että muutkin kollegat seuraavat minua tässä huomenna. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa on menettely ilman puhujalistaa. Ja jokaisella on minuutti puheaikaa sen jälkeen mikrofoni katkaistaan. Näin mahdollisimman moni saa puheenvuoron niistä, jotka ovat tällä listalla. Ja ensimmäisenä listalla on Sean Kelly. Ukron. I like the rapporteurs, but I do not like their report Pidän esittelijöistä, mutta en pidä mietinnöistä. Kyseessä pitäisi olla aleneva suhteellisuus, mutta tässä on nyt epäsuhdetta, koska tämä syrjii erityisesti pieniä jäsenvaltioita. Niin siellä ei tiedetä, kuinka monta jäsentä maasta nyt valitaan. Tämä syrjii erityisesti pieniä jäsenvaltioita. Tässä mietitään jo 2019 ja 2015 meidän pitäisi sitten miettiä, miten menetellään. Iranissa väestö kasvaa nopeiten Euroopassa. pohjois iranissa on kaksi yhteisöä. Eli sieltäkin voitaisiin saada lisää jäseniä, jos mietitään suhteellisuutta. Ja jos ei mietitä näitä valtakysymyksiä, vaan sitä, kuinka monta asukasta kukin meppi edustaa. Kiitoksia, teiltä loppui puheenvuoro. Ja seuraavaksi sitten Prendergast. Kiitos. Minä haluaisin nyt verrata Irlannin hallitukseen, että se käyttäisi vetoikeuttaan neuvoston kokouksissa. Irlannilla on vain 12 paikkaa 750, joten meillä on nyt jo on jo vaikea saada Irlannin ääni kuuluviin vaikeissa asioissa, kuten maatalouspolitiikan uudistuksessa. Ja meillä on hyvin vaikea myöskin seurata lainsäädäntö Euroopan parlamentin kaikissa valiokunnissa. Paikkajaon pitäisi olla painotettu niin, että Irlannin kaltaisten maiden ääni tulee kuuluviin. Saksalla on 99 ja Irlannilla on 12 paikkaa. Tämä tekee selväksi, miten suuria haasteita meillä on, kun halutaan varmistaa se, että pienet maat, kuten Irlanti, pääsevät mukaan Euroopassa päätöksentekoon. Vetoisen sen puolesta, että Irlanti estää tämän epäreilun paikkajaon käyttämällä veto-oikeutta neuvostossa. Perdone, Kiitoksia ja anteeksi, että sanoin herra, vaikka te tietysti olitte rouva. Ja seuraavaksi Lunacek. President, gracias, presidente. Kiitoksia. Itävaltalaisena vihreänä tietysti tuen sitä, että tehdään tällainen mukautus, koska Kroatia nyt liittyy EU-hun. Ja siksi oli tarpeen, että nyt löydetään ratkaus tähän kysymykseen. Ongelma on se, että tämä ei ole mikään kattava ratkaisu, joka olisi oikeudenmukainen kaikkia kohtaan – Esittelijät ovat onnistuneet näiden puuttuvien sääntöjen pohjalta löytämään järkevän kompromissin, mutta monissa kohdissa se on kuitenkin vielä epäoikeudenmukainen. Mitä tulee perussopimusvaliokunnan työhön, sanon tämän Högmarkille ja muille, ja siellä oli hyvin pieni enemmistö, mutta yhdenkin äänen enemmistö on enemmistö. Ja valiokunta, kun ajatellaan näitä epäoikeudenmukaisuuksia, ainoastaan yhdellä yhdessä kysymyksessä, eli Unkarin ja Ruotsin ongelma siirrettiin Ruotsin ja Itävallan kontolle. Se ei ole järkevää ja toivottavasti, että enemmistö huomenna. Kiitos, täältä loppui puheaika. Ja sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Batten. Thank you, Mr. President. Uh, now it's... Kiitos puhemies. On surkuhupaisaa, että minun maani UKIP-puolue saa paikkoja Euroopan parlamentissa yhä suuremmilla äänimäärillä. Olimme toiseksi suurin puolue vuoden 2009 vaaleissa. Ja tämä siksi, että olemme sitoutuneita viemään Euroopan unionista iso britannian pois. Kun tarkastellaan parlamentin paikkajakoa, halusin esittää teille ennusteen. Ukipa puolue todennäköisesti on suurin puolue minun maassani. Siitä tulee olemaan eteen meppejä vuoden 2014 vaalien jälkeen. Tämä osoittaa, millainen mieliala yhä enemmän vallitsee minun maassani. Ja tämä on yksi askel eteenpäin tiellä kohti Ison-Britannian yhdistön kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista. Kiitoksia sitten Geoffrey. Ei, täällä ei voi käyttää enää sinistä korttia. Eli Geoffrey, olkaa hyvä. President, a logica subjacente esta proposta de composição do... Niin, tämän mietinnön logiikkahan liittyy liittovaltioajatukseen. Meillä ei olisi enää vapaita itsenäisiä suvereneja valtioita, jos tämä kehitys jatkuu. Meillä olisi suur, suurinten valtioiden hallitsema yhteisö. Pienet ja keskisuuret valtiot kärsivät järjestelmästä, johon tämä johtaisi. Maat kuten Portugal, jout, eivät enää hyödy edustavuudesta, eikä heillä ole enää sanansa sanottavana neuvostossa saati parlamentissa. Tämä rikkoisi demokratiaa vastaan, mutta ei sen tarvitsisi olla niin. Meillä on muitakin vaihtoehtoja ja väyliä. Kiitos, Sinclair. Thank you. Uh, Kiitos puhemies. Demokratia on kaikkea muuta kuin täydellistä. Pienempiä maita täytyy suojata. Tämä on aivan, oikein. Tämä on aivan oikein. Ja on aivan oikein, että uudistukset tehdään. Minun maani yhdistynyt kuningaskunta on tässä erittäin aliedustettuna. Minä edustan aluetta, West Midlandsin aluetta, jolla asuu viisi miljoonaa ihmistä. Eli se vaaleissa meiltä valittiin kuusi henkeä, eli 900 000 asukasta per meppi. Ja sitten meillä on maltalaisia meppejä ja luksemburgilaisia meppejä, jotka edustavat puoli miljoonaista kansaa. Ja kuitenkin näistäkin maista tulee kuusi meppiä. Minä olen yrittänyt selittää kansalaisilleni, että minun täytyy täällä hoitaa viiden miljoonan asiata. Samanaikaisesti meppi, joka tulee Luxemburgista tai Maltalta, maasta, jossa on vain 500 000 asukasta, tällainen meppi on suotuisemmassa asemassa. Kiitoksia. Seuraavaksi Basescu. Din păcate, această soluție penalizează doar unele dintre statele membre. Kiitoksia. Jotkut jäsenvaltiot, kuten Romania, kärsivät tästä. Ja Romania syrjitään suhteessa suurempiin jäsenvaltioihin. Ja tällainen uudistus pitää muodostua kestäväksi ja emme voi muuttaa sääntöjä joka kerta, kun EU laajenee. Tulevaisuudessa meidän täytyy löytää sellainen laskutapa, joka ei koidu tiettyjen valtioiden haitaksi. Meidän täytyy katsoa maantieteellisiä tietoja ja esimerkiksi Romaniassa 2011 eivät tulleet mukaan lasketuiksi. Eli yli yhden miljoonan ero on nyt tilastojen ja todellisuuden välillä. Kiitos. Yes. Sure. Kiitoksia. Ja sitten Costello. Mr. President, I... Puhemies, irlantilaisten kollegoideni tavoin totean, että en voi tukea tätä mietintöä, joka on epäedullinen Iranin osalta. Tämä aleneva suhteellisuus johtaa siihen, että pienet ja keskisuuret kärsivät suurempien maiden kustannuksella. Avan perua, periaate pitäisi olla se, että kun on pienimmistä maista, niillä pitäisi olla suopeampi kohtelu väestömäärää kohden kuin suuremmalla Tämä ei päde, koska Italialla on paljon parempi suhde tässä kuin Espanjalla. Nykyehdotuksessa Irlanti, jonka väestö kasvaa kaikkein nopeimmin Euroopan unionissa, tulee menettämään yhden paikan. Siinä on huonompi suhde kuin Suomella tai Slovakialla, jolla on miltei, vaikka se on mi- mi- miljoona ihmistä enemmän. Irlanti haluaa radikaaleja muutoksia. Irlannissa on tapahtunut radikaalia muutoksia kuin äh, muissa maissa, ja Irlanti menettää kuitenkin paikan. Tämä on epäsuhtuisa Irlannin kannalta, varsinkin kun ajatellaan maan MEPin mahdollisuutta osallistua kaikkien valiokuntien työhön. Kiitoksia. Seuraavaksi Obermeier. Puhemies. Nyt kun Kroatia liittyy eu niin Puolan paikat pitäisi laskea uudelleen. Ja sitten, että Itävalta menettää paikan, mutta ei Ruotsi, niin sitä ei voida perustella. Ja myöskään tällaista ei ollut mietinnössä mainittu. Meidän täytyy miettiä näitä kriteereitä, ja ei voi sitten mielivaltaisesti ottaa paikkaa pois Itävallalta. Eli esittelijät ovat luopuneet logiikasta ja tässä keskustelussa on tehty outoja huomioita, vaikka meidän pitäisi olla objektiivisia. Eli meidän pitäisi ehkä katsoa meppien aktiivisuutta ja tällainhän Itävalta olisi sitten ykköspaikalla. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Mitchell. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että täällä kaikki puhuvat omansa puolesta, mutta kuitenkin todellisuus on se, että me tuomitsemme tässä nyt omaa asiaamme, käsittelemme omaa tapaustamme ja se on väärin periaatteessa. Miksi tarvitsemme 751 paikkaa? Perustamissopimuksessa sanotaan, että tämä on enimmäismäärä. Jos olisimme oikeudenmukaisia ja niin sanoisimme, että mm, vedetään kaikilta yksi pois, vähentäisimme 27 ja mm, sitten nämä suhteelliset osuudet ovat vähän mm, erilaisia. Me olemme menneet 15, 14, 13, 12, vaikka väestömme kasvaa. Tämä ei ole oikein, enkä usko, että tämä aleneva suhteellisuusperiaate on mitenkään tarkalleen määritelty. Se voidaan viedä tuomioistuimeen. Kiitoksia. Tähän päättyy menettely ilman puhelistaa. Ja sitten vielä esittelijät, mutta toinen ei ilmeisesti ole paikalla. Eli puheenvuoron saa nyt Gualtieri. Te saatte neljä minuuttia. Eli saatte kolleganne kaksi minuuttia myöskin käyttöön. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. He ovat kertoneet kantansa ja katson, että he ovat myöskin osoittaneet sen, että tämä on ollut hankalaa työtä. Ennen kaikkea kiittäisin Rangelia ja niiden maiden edustajia, jotka menettävät nyt yhden paikan tämän ehdotuksen pohjalta, mutta ovat ymmärtäneet ehdotuksen hengen ja logiikan ja perustelut. Ja näin ollen ovat myöskin tukeneet tätä tekemään työtä tässä ensimmäisessä vaiheessa hyvin hankalaa ja monimutkaista menettelyä. Keskustelussa on käynyt ilmi, minkä vuoksi tämä tehtävä oli hankala. Euroopan demokratia, ja meidän täytyy kaikkien muistaa, pohjautuu kaksoisedustavuuteen, eli valtioihin ja kansalaisiin. Ja tämä hankaluus kasvaa vielä seitä syystä, ettei realistisesti ole mahdollista katsoa, että olisi suhteellisuutta parlamentissa ja sitten neuvostossa olisi eri tilanne. On vaikea löytää tätä tasapainoa sekä parlamentissa että neuvostossa, mutta myöskin täytyy ottaa sitten jokaisen suhteellinen tilanne huomioon. Ei voida ainoastaan abstraktisti ja yksipuolisesti miettiä näitä lukemia, vaan meidän täytyy myöskin miettiä historiallisia tekijöitä, painoja ja vastapainoja, jotka ovat yhdistäneet parlamenttipaikat ja sitten taas ääntenpainotuksen neuvostossa. Tämä on siis hyvin monimutkainen tilanne. Ja pyytäisin, että kaikki kollegat toimivat nyt varovaisesti. Esimerkiksi Vertman vetosi matemaattiseen ratkaisumalliin. Ja nämä matemaattiset ratkaisumallit, joita me myöskin olemme käsitelleet liitteessä, olisivat myöskin johtaneet siihen, että Itävalta olisi lähtenyt kolme paikkaa pois jos tämä sekä tässä parabolisessa ratkaisussa että Cambridgein ratkaisussa. Eli olkaa varovaisia, kun vetoatte matematiikkaan. Ja sitten maat, jotka ovat suurempia. Näille kollegoille sanoisin, että tietysti voidaan perustella, että siellä halutaan lisää paikkoja. Mutta tämä keskustelu nyt varmaan on osoittanut, että Kyse ei ole on, yksimielisyysongelmasta neuvostossa, vaan siitä, miten parlamentin sisällä löydetään ratkaisu, eikä ainoastaan noudateta sitä, että suuremmat pakottavat pienet ratkaisuihin. Meidän täytyy löytää selkeä enemmistö ratkaisun taakse, ja siksi se, että kukaan ei saa tai menetä enempää kuin yhden paikan, se on kaikkein vähiten epätäydellisin näistä ratkaisumalleista. Ja sitten toiset ratkaisumallit, jotka toisten mielestä ehkä ovat parempia, niin jos katsotaan sitä vähän laajemmasta näkökulmasta täysistunnossa, mehän kaikki olemme täällä edustettuina, niin siellä voidaan nähdä, että niissä on suurempia ongelmia kuin tässä meidän tukemassamme ehdotuksessa. No sitten tässä keskustelussa on paljon puhuttu Itävallan ja Ruotsin kysymyksestä, ja ymmärrän kyllä ja kunnioitan näitä kantoja kummaltakin puolelta, Ymmärrän, kuinka arkaluontoinen tämä kysymys on. Enkä nyt halua dramatisoida, mutta muistuttaisin yhdestä tiedosta. Eli joka tapauksessa itävallan ja Ruotsilla on ollut kaksi paikkaa enemmän, eli joka tapauksessa huomisessa äänestyksessä kukaan ei menetä yhtä paikkaa enemmän. Eli tässä on kuitenkin kasvua verrattuna 2009 vaaleihin verrattuna. Mutta ymmärrän kyllä, että kukaan ei nyt ole innokas siitä, että paikkoja lähtee. No sitten, kun katsotaan alkuperäistä ehdotusta, siellä on logiikkaa, kun mietitään kompensaatioita, esimerkiksi Unkari menettää vain yhden eikä kolmea paikkaa tai kaksi. Ja sitten otetaan Ruotsilta tämä paikka. Tämä on loogista seurausta tämmöisestä kahden vaiheen mallista. No niin, teiltä loppui nyt puheen aika. No niin, Tämä tärkeä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Seuraavaksi esityslistalla on Bolsin mietintö, kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä. Ja puheenvuoron saa esittelijä Bowles. Olkaa hyvä.